Ach so, ja. Okay. So, dann stimme ich zunächst mal das Amendment 45. Aloitetaan tarkistuksesta 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistukset 94 ja 95. Tai siis ensin 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. kansanpuolueen riveistä taas yksi liikaa äänestämässä. Noin, nyt kaikki kunnossa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 19 vastaan, neljä tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kompromissiin numero yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt pääsemme kompromissiin yksi, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 15 kyseessä. Äänestys päättyy. neljä selkeät lukemat, mutta epäselväksi se jäi täältä päin katsottuna, kun käsiä ei noussut. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 16, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27.19 hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen, siis tarkistetaan. No hyvä, tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ensimmäinen osa siis. Äänestys päättyy. 28.18. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen 3.1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme-kaksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 125 puolesta vastaan. Hetkinen, niin siis tarkistus 125 sivun neljä lopussa. Eli tarkistus 125, sivulla neljä, ihan viimeisellä rivillä. Eli otetaanpa alusta. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Niin, minä haluan vain varmistaa, että kaikki tietävät, missä mennään. Wim van Kamp vain nyökyttelee myöntymisen merkkinä. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139. Niin, karmeita, karmeita, kyllä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 161. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Eli tarkistus 31. Äänestys alkaa ja saman tien päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32. Puolesta vastaan tyhjää. Samoin lukemin hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 176 kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 83. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaan tarkistaa, mikä siinä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. lukemin 3015 hyväksytty, yksi tyhjään. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa tarkistuksesta 185. Äänestys päättyy. 28.14 ja 4 tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Samoin lukemin hyväksytty tämäkin. Tarkistus 186 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 187 höystettynä suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei vastusta, joten äänestämme koko paketista puolesta, eli 187 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 187 plus suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24, 19 ja 2 tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä myös, eli tarkistus 188. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25, 20 ja yksi tyhjää, niin hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 42, 190, 191 ja 192 yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavat tarkistukset 43-198 voidaan niputtaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kyseessä tarkistus 49. Äänestys päättyy. 25-21 lukemin hyväksytty. Kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Eli tarkistus 68. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 28.17. Tarkistus 69, johon liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullisen tarkistuksen hyväksymistä? Ei vastusta, joten äänestetään paketista puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 26.20. Tarkistus 70. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää. Oletan, että tämä hyväksyttiin. Tarkistus 72. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty myös tämä. No, tarkistetaan. Tarkistus 72, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 23-22. Hiuksen hieno ero. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 7. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26, 19 ja 1 tyhjääni. niin hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 26.20. Kompromissitarkistus G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä hylättiin. No, tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30.16. Hyväksytty selkein lukemin. Tarkistus 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestykseen, joka toimitetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme vastaan, ei yhtään tyhjää ääntä, hyväksytty. Kiitokset esittelijöille ja kaikille muille. Thank you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 Okei, Okay, wir kommen dann zur nächsten. Näin pääsemme seuraavaan äänestykseen. Das ist die Abstimmung über die Änderung des Haushalts. Nyt kyse on muutoksista talousarvioesitykseen. Olette saaneet listan käyttöön. Voimme varmaan äänestää yhtenä nippuna, paitsi jos joku sitä vastustaa. Ilmeisesti kukaan ei vastusta tällaista menettelyä. Tämä sopii siis kaikille, joten tehkäämme näin. Eli, eli tarkistukset 1-13 yhtenä pakettina. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen ja se hoidetaan koneellisesti. Niin, sinä kyllä taidat tämän saksan kielen, että voit minuakin korjata. No niin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 41.3. Ja kiitokset esittelijälle. Sitten seuraavaan äänestykseen aiheena on komissaarien kuulemista koskevat menettelyt ja käytännöt. Valmistelijana toimin minä itse. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme, siihen liittyvä suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei, joten äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Se raukeaa. Näin pääsemme tarkistuksen 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 33.7. Selkeät lukemat. No eipä tänne voinut nähdä tätä äänivyöryä. Tarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen ja se toteutetaan koneäänestyksestä käyttäen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lukemin 44.1, ei tyhjää ääntä ensimmäistäkään. Kiitokset esittelijälle.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 So, wir haben jetzt die Abstimmung hier abgeschlossen und kommen dann äh, zum Bericht über das Weißbuch, aber der Berichterstatter hat noch einen dringenden Termin, der ist aber... No tässä pitäisi aloitella kohta tämän seuraavan kohdan käsittely, mutta esittelijällä on jotain kiireistä menoa, mutta hän palaa ihan tuota pikaa. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über... No niin, nyt pääsemme liikennepolitiikan valkoiseen kirjaan. Esittelijä on Wim van den Kamp. Hän on palannut kiireellisestä tapaamisesta. Olkaapa hyvä. Dank. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Ennen kuin aloitamme, niin ehkä muutama alustuksen sananen, sananen korostaa sitä, että omassa tekstissäni me ikään kuin arvioimme vuoden 12, 2011 valkoista kirjaa. Me emme siis korjaa yhtään mitään, vaan arvioimme tässä puolessa välissä tätä tekstiä. Tarkastelen erityisesti sitä, että ovatko vuoden 2011 muovaamamme, Grossin johdolla muovaamamme ehdotukset pantu myöskin täytäntöön. Ja tähän liittyen suoralta kädeltä poliittisluonteinen huomio perustuen kollega Bilbaon kommenttiin. Neuvosto ja jäsenvaltiot nimittäin ovat täytäntöönpanon osalta aika lailla jälkijunassa – Tämä on vain todettava, sillä tiettyjen asiakirjojen osalta on olemassa melkoista kiirettä. Viitaan tässä muun muassa ilmailuasiakirjaan ja myöskin tähän neljänteen rautatiepaketin poliittisiin osioon, niin kyllä tässä ollaan jälkijunassa. Eli kiire on saada liikennealalla tehostettua yhteistyötä, jotta etteivät Brasilia, India, Intia, Turkia ja muut aja meidän ohitsemme. He kylläkin etenevät sutjakkaammin. Tämä kannattaa huomioida. En tässä syyttele yhtään ketään, mutta kyllä jäsenvaltioiden pitäisi täytäntöönpanon puolella hiukan kunnostautua. Toinen kommentti. Meidän täytyy tietenkin käytännön, käytännönläheisesti tarkastella tätä asiaa. Tämä väliaikaistarkastelu, sen tarkoituksena ei ole käydä läpi kaikkea pilkkoa ja pistettä myöten, vaan katsomme näitä suuria suuntaviivoja. Ja saanen vielä kerran korostaa sitä, että liikennesektorilla on melkoinen taloudellinen merkitys. Meillä sanotaan aina, että jos ei ole liikennettä, niin silloin ei ole liikettä. Komi, tämä valiokunnat, kuten AFET ja EKON, pitävät itseään hyvin, hyvin tärkeinä, mutta jos liikennevaliokunta ei huolehdi liikenteestä, niin AFET ja EKONkaan ei pysty toimimaan. Mitä tulee Model Shift-malliin, niin me olemme todenneet, että tämä ei ole onnistunut. Jos katsotaan vuoden 11 muotoiluja, ehkäpä ne olivat liian tiukkoja, liian sanelupolitiikan omaisia. Tässä vaiheessa asiaa arvioiden voidaan sanoa, että Model Shift ei onnistunut. Ja siksipä ehdotammekin, että toimisimme multimodaalisuuden pohjalta ja yhteismodaalisuuden pohjalta. Tämä taas ehdottaa, edellyttää sitä, että me emme halua rangaista rekkojen käyttöä, vaan haluamme investoida ja virittää investointitoimintaa rautatien liikenteeseen. Mitä tulee TNT hankkeisiin ja SEF-hankkeeseen, ne pitäisi saada päätökseen, ainakin esittelijän ominaisuudessa toteaisin, että meidän täytyy investoida juuri infrastruktuuriin, kiskoliikenteen ja vesiliikenteen puolella. Eli se olisi priorisoitava ala. Sitten nämä kestävyyden tavoitteet. Me olemme todenneet, että liikennesektori ei ole saanut riittävästi hyviä tuloksia aikaiseksi. Hyviä tuloksia todellakin on saatu aikaiseksi. Esimerkiksi raskaan kalustun moottorit ovat parantuneet, mutta mitä tulee kestävyystavoitteisiin, jotka muotoiltiin vuonna 2011, ovat nyt viisi vuotta myöhemmin edelleenkin saavuttamatta, joten peräänkuulutamme sitä, ettei näitä tavoitteita muotoilla uudestaan, vaan että ne pannaan täytäntöön. Ja lisäksi keskitymme myöskin kaupunkiliikenteeseen. Me sanomme, että tai me toteamme, että kaupunkiliikenteen määrä on tuplaantunut ja kaikki tietävät, kun tänne tulevat, niin Brysselin liikenne tukehtuu omiin tunneleihinsa ja kaupunkiliikenteeseensä. Eli meidän tulee panostaa juuri julkisen liikenteen käytön lisäämiseen. Ja sitten mitä tulee moottorisoituihin kaksipyöräisiin ja sähköisiin ajoneuvoihin, niin tietenkin kannatan aina sähköisiä ajoneuvoja. Sitten mitä tulee tähän niin sanottuihin älykkäisiin liikennevälineisiin tai kuljetusvälineisiin, hyvä on saavutettu, mutta kyllä tässä voidaan päästä vieläkin nopeammin eteenpäin. Eilen kuulimme kollega Kohin tekstistä hyvinkin paljon, mutta meillä on olemassa teknologisia ongelmia, nämä door-to-door-palvelut sähköisiä järjestelmiä käyttäen. Ja meidän tulee keskittyä paperittomaan liikenteeseen, esimerkiksi tullausasiakirjat, rahtiasiakirjat, multimodaalisuus, niihin liittyen on aina hirveästi paperityötä tarjolla, joten meidän täytyy varmistaa, että siirrytään enemmän sähköisten asiakirjojen käyttöön. Ja sitten tarkistelimme vielä tätä niin sanottua putkikuljetusta. Minä uskon, että siihen liittyen kollegat voivat vielä lausua jonkun sanasen. Sitten tämä sosiaalinen ulottuvuus – me olemme panneet merkille, että Euroopan sisämarkkinat sosiaalialalla, siis liikennesektorin sosiaalista alaa tarkastellessa, ja viittaan tässä Saksan bussikuljettajien tilanteeseen, heidän sosiaalinen tilanne on aika lailla heikko. Tietenkin meillä on sitten vielä Uberin kannattajat. En tässä nyt halua, että minut tulkitaan väärin. Uberin haasteet ja uudistaminen on hyvä asia, mutta mitä tulee tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen, eli että sosiaalinen polkumyynti ja muut asiat, niitä emme voi missään nimessä hyväksyä sillä me haluamme sosiaalisen markkinatalouden aikaisiksi. Emme halua mitään sellaista, että vain ja ainoastaan kapitalismi jyllää. Ja sitten vielä herra puheenjohtaja liikenneturvallisuuteen. Kollega Dieter Koch on aiheetta käsittelevä esittelijä, mutta liikenne uhrien määrä on liian suuri. Vuonna 2014 menehtyi 25 000 ihmistä. Tämä on järkyttävä luku. Tällä hetkellä tietenkin katsotaan terrorismin ja ulkoisten uhkakuvien suuntaan, mutta meidän pitäisi katsoa myöskin Euroopan liikenteen aiheuttamaa sisäistä uhkakuvaa. En viittaa vain ainoastaan kuolonuhreihin, vaan niihin lukuisiin vammautuneisiin ja loukkaantuneisiin. Ja tähänkin liittyy taloudellinen ulottuvuus. Kyse ei ole vain ainoastaan ihmisten ihmisillä aiheutetuista ongelmista, vaan myöskin taloudellista ongelmista, vaikka se kuulostaakin aika järkyttävältä, mutta kyllä meidän pitää tällaisiakin kysymyksiä tarkastella. Eli tämän verran alustuksen omaisesti, näin al- ennakkoon haluan jo kiittää ko- Kostista henkilöstön puolelta erinomaisesta työstä ja nyt jäänkin kuuntelemaan teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne. Kiitoksia. Paljon kiitoksia seuraavana Claudio Tapadel. Mulțumesc frumos, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să le urez sărbători fericite atât colegilor care au... E, kiitoksia, Kaikki e, katolisiin e, evankeliset protestanttien pääsiäisen vietot ovat viettäneet. Terveet, terveet heille, samoin myöskin ortodoksien lomalla tällä hetkellä olevat saavat tervehdykseni. Niin kuitenkin haluan kiittää kollegaa tästä ehdotuksista. Tämä että, luonnos tarjoaa hyvän pohjan jatko keskustelulle tämän valkoisen kirjan liikennepolitiikan osviittojen noudattamisesta. Muutama täydentävä ehdotus sosiaalidemokraatilta. Ensinnäkin on tietenkin hyvä, että että esittelijä on ottanut sosiaalisen ulottuvuuden mukaan tähän eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan. Tässäkin tälläkin saralla on otettuja edistys, edistysaskelia, mutta uusiakin on vielä otettava sääntelyn helpottamiseksi. Euroopan parlamentin tulee edellyttää komissiolta eri tietyt puitteet näille sosiaalisille toimenpiteille ja niin ikään sitten huolehtia, että näinä toimenpiteitä noudatetaan valvonnan kautta. Meillä on vielä tietenkin tulossa konkreettisia ehdotuksia tästä asioista. 2011 hyväksyttiin tukku äh, tiedonantoja tästä asiasta ja, ja, ja äh, silloinhan puhuttiin äh, energiaunionista ja horisontti 2000 2030 on niin ikään otettava huomioon tätä valkoista kirjaa ja sen päämääriä toteutettaessa. Tässä tarvitsee vähän paino, painopistettä vaihtaa ajatellen 2020 tavoitteita. Meidän äh, edellyttää äh, kattavia synergia toimia energiapolitiikan ja liikennepolitiikan välillä luoda. Samoin äh, halusin painottaa kollegojen äh, äh, suosituksia koskien heidän keskustelun alla ollutta integroitua äh, lipunkirjoitussysteemiä. Ja samoin sitten ylipäätänsä ekologisempaa liikkuvuutta Euroopan mantereella edesauttaa. Se on ainakin minulle yksi tärkeimmistä painopistealueista. Lisäksi vielä haluaisin, vielä haluaisin lisäksi sitten tätä multimodaalisuutta ja uutta teknologiaa korostaa esimerkiksi uusien infrastruktuurien luomisessa ja turvallisemman liikennepolitiikan takaamisessa. Ajatellen vaikkapa liikenneruuhkia ja yhä pahenevia pullonkauloja pyrkiä purkamaan. Tämä edellyttää parempaa infrastruktuureja, parempaa infrastruktuureja ja parempaa yleistä liikennepolitiikkaa. Ennen, ennen, kaikkea tarvitaan dynaaminen vuorovaikutus infrastruktuurien to, toimijoiden välillä. Tässä yhteydessä haluaisin kuitenkin painottaa kohesiomaiden roolia koska siellähän infrastruktuuri on aika heikolla tolalla. Ja, ja vaikka se valkoisen kirjan suositusten kautta tilanne ei juurikaan siellä paljon paremmaksi ole muuttumassa, ajatellen vaikka liikenneonnettomuuksien uhrien määrän vähentämistä. Samoin sitten ylipäätänsä, mitä tulee valkoisen kirjan tavoitteiden valvomiseen ja, ja niiden toteutumisen seuraamiseen. Älykäs äh, liikennejärjestelmä on muutettava sanoista teoiksi ja myöskin sillä, siinä muodossa, että, että, että ne on toteutettavissa. Äh, jään odottamaan hedelmäistä yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Kosma Slutowski. Ja seuraava kollega Slutowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym podziękować panu Wimowi Wandenkampowi za pracę. Kiitoksia. Haluan käyttää tila- tilaisuutta hyväkseni kiittää herra Kampia tämän hyvästä työstä ja näistä tulosten aikaansaamisesta näin lyhyessä ajassa. Hän on pureutunut esille tulleisiin ongelmiin hyvinkin tehokkaasti ja hän on aika suorasukaisesti pureutunut näihin ongelmakohtiin, mikä on aika epätavallista näissä instituutioissa. Eurooppahan on ainutlaatuinen, mutta ei suinkaan irrallaan muusta maailmasta. Eli kaikki ne toimenpiteet, joihin me ryhdymme, meidän pitää niiden yhteydessä ottaa huomioon laajempi globaali konteksti. Tästä esimerkkinä esimerkiksi aika optimistinen hiilivapaa vyöhyke Eurooppaan, jota nyt tavoitellaan tietenkin uutta, no, koska öljyn hinta on nyt laskussa, myöskin PKT kasvu voi vauhdittua. Tois, tois, toisella puolella sitten taas tehdään sellaisia tavoitteita, jotta, että, että näitä päästötavoitteita rajo, rajoitetaan merkittävästi jatkossa. Mitä se taas vaikuttaa? Se vaikuttaa sitten työllisyyteen ja erityisesti PK-sektorille. Tarkastelkaamme vapaata kilpailua liikennesektorilla. Tarkastelkaamme uudestaan myöskin maailmantilannetta niin, ettei kaikki taakka jää pelkästään Euroopan kannettavaksi. Miltä tilanne näyttää muualla maailmassa ja miltä tilanne näyttää Euroopan rajojen sisäpuolella. Tarkastellaan nyt vaikka ilmailua, lentoliikennettä. Tiedämme, että, pääoma ruiskeiden ansiosta jotkut ravimaat voivat ryhtyä kilpailemaan aika epäoikeudenmukaisesti mm, Euroopan reiteillä. Jos Eurooppa tässä vaan pysyy passiivisena tai pyrkii vetoamaan eh, sosiaalisiin argumentteihin. Tuloksena on yhä protektionistisempi lähestymistapa. Ajatellaan vaikkapa, vaikkapa eh, liikennöitsijöitä joissain eh, jäsenmaissa. Ne eivät silloin enää voisi sitten vapaasti kilpailla maissa, joka sitten vain lisää, leventää kuiluja näiden jäsenmaiden välillä. Näin sitten tämän asiakirjan kunnianhimoiset tavoitteet jäävät saamatta. Kannattaa kiinnittää huomiota ihmisiin, matkoihin, matkustajiin, asiakkaisiin. Matkustajat ja kuluttajat hän ovat ne, joita näiden, näiden alempien, alempien lipunhintojen tulisi hyödyttää. Autonkuljettajien, pyöräilijöiden tulisi voida hyötyä paremmasta liikenne, liikennepoliittisesta kulttuurista turvallisuuden osalta erityisesti. E- erityisesti ne, jotka työskentelevät öljyn, öljyn jalostamalla tai autoteollisuudessa. Jos muutokset ovat liian nopeita, e- jos e- paino, paine hiilidioksidipäästöjen alaiseksi on kohtuuton, tilanne muuttuu, muuttuu vaaralliseksi. Tarkastellaan vaikka Itä-Eurooppaa. Siellä tämä ei suinkaan ole tämä päätavoite, ja vaan tavoitteena on ylipäätänsä saada saada liikenne sujumaan ja ihmiset jonkinkin liikennevälineen välinen kyytiin. Tässä on tukkuargumentteja tietenkin, jotka olen luetellut, jotka ovat meidän sydäntämme lähellä. Tämä on kaikki erittäin tärkeää lähivuosien liikennepolitiikan kannalta. Kiitos ja seuraavana puheenvuoro Gesine Meissnerille. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä Vin van de Kampille. Hän sanoi, että hän haluaa ö, laatia lyhyen ja ytimekkään tekstin ilman sen kummempia löpinöitä ja siinä hän onnistui ja kaikki saivat keskusteluissa esittää omat kommenttinsa ja oikeastaan kyllä tasapainoisesti kaikki kommentit on huomioitu. Tietenkin kritiikin poikastakin löytyy puheenvuorosta. Te puhuitte modal shiftistä ja rinnakkaismodaalisuudesta. On tietenkin hyvä, että päästäisiin tähän modal shiftiin, mutta siihen ei voida päästä olisi tietenkin hienoa siirtää mahdollisimman paljon vesiväylille ja raiteille, mutta se ei ole sataprosenttisesti mahdollista. Siksi on hyvä viitata myöskin tähän K-modallisuuteen ja sitten infrastruktuurin ylläpitoon. On puhuttu älykkäistä järjestelmistä, jotka voivat omalta osaltaan kantaa kortensa kekoon. Ne ovat hyviä seikkoja, mutta yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, joka liittyy tieliikenneturvallisuuteen. Täällä puhutaan innovoivista teknologioista henkilöajoneuvojen osalta. Siihen liittyen tulen esittämään vielä kommenttini Mielestäni on hienoa nähdä, miten innovoivasti voidaan toimia liikennesektorilla, mutta silloin puhe on aina tietojen siirtämisestä ja silloin pitää myöskin vaalia tietosuojaa ja muita. Minähän e järjestelmän käsittelyn yhteydessä aina perään kuulutin niin sehän on e tämä automaattinen hätäkutsujärjestelmä. Sitten on viitattu myöskin liikennesektorin työolosuhteisiin. Siihen liittyen esitän oman kommenttini. Mehän haluamme saada myöskin naisia mukaan tälle alalle. On varmaankin paljon mielenkiintoisia kommentteja, mutta me tarvitsemme virikkeitä, jotta naisetkin kiinnostuvat alasta enemmän. Ja sitten mitä tulee tähän e-freight, paperiton järjestelmä, tärkeä asia sekin, ja meidän täytyy katsoa, miten voimme vähentää päästöjä, niin Pariisin kokous on tulossa. Siihenkin viitataan ja konferenssin aikana meidän pitää panostaa enenevässä määrin juuri ilmastonsuojeluun ja yksi ilmaston saastuttaja on juuri liikenne. Ja mitä tulee sitten ilmailuun, niin mielestäni tämä Euroopan sisäinen kilpailun vääristyminen, se puuttuu tästä kokonaan. Minä esitän siihen liittyen oman kommenttini. Me tiedämme, että Saksassa, Itävallassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa lentomatkustajaa verotetaan eri tavalla kuin muualla. Sitten meillä on olemassa ETS-järjestelmä EU-ssa ja olisi hyvä kehittää vastaavallaista järjestelmää maailmanlaajuisesti, eli ettei Eurooppa toimi yksin. Muutenhan tämä voi vaikuttaa negatiivisesti myöskin eurooppalaiseen ilmailun kilpailukykyyn. Mitä tulee tieliikenteeseen. En tiedä, voidaanko tässä vaiheessa jo puhua sitovista päästörajoista. Rekat ovat erilaisia päästöjen osalta. Kyse on siitä, että ovatko ne pieniä tai isoja, minkälainen kuorma on kyydissä ja sitä sun tätä. Tiedän kyllä, että komissio tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa juuri luokittelun ja mittauksen osalta ja sitä kautta voitaisiin tällainen valvontajärjestelmä kehittää, mutta meidän täytyy ensin odottaa, mille tielle tämä alustustyö lähtee ja sitten pohtia sitä, että tarvitaanko raja-arvoja. Mielestäni ei ole paikallaan sanoa heti kättelyssä ilman sen kummempaa taustatyötä, että raja-arvot ja sillä selvä. Ja sitten tämä syndromodaalinen liikenne, siihen liittyen tulen esittämään oman kommenttini. Nämä tietotekniikkajärjestelmät voidaan vielä paremmin linkittää toisiinsa. Se lisää joustavuutta logistiikkapuolella. Sekin on sellainen asia, joka voitaisiin ottaa huomioon tässä tekstissä ilman, että se alkaa kuulostamaan ihan jonnin joutavalta löpinältä. Sitten tämä saastuttaja maksaa järjestelmä mielestäni on hyvä, että sitä käytetään, mutta tästä korvan merkitsemisestä ei puhuta sanallakaan yhtään mitään. Mehän haluamme, että tieliikennepuolelta tai liikennepuolelta saadut rahat investoidaan infrastruktuuriin. Siinäpä tärkeimmät asiat. Suurimmalta osin olen samaa mieltä esittelijän kanssa yhteinen eurooppalainen ilmatila, köysiratan laitteistot, sitten mitä tulee meriliikenteeseen, sekin on kunnossa. Mutta kuten sanottu, pari huomiota on tulossa, mutta kyllä tämä on lähtökohtaisesti hyvä teksti. Kiitoksia. Kiitoksia ennen kuin annan äh, puheenvuoron eteenpäin. Äh, haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, nuorisoryhmän. Täällä on Itävallan sosiaalidemokraattinen nuorisojärjestön edustajat täällä paikalla. Tervetuloa kuuntelemaan kokousta. Äh, äh, Merja Kyllönen jatkaa tätä keskustelua nyt. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitokset Vimille hyvästä pohjatyöstä. Ja nyt kun on luvattu pistää vähän tulta kattilan alle, niin annetaan sitten ajatusten virrata vielä lisää ja eteenpäin. Yleisesti ottaen voisi todeta sen, että vuonna 2011 julkaistu liikenteen valkoinen kirja on tavoitteissaan ihan ansiokas, hyvin muotoiltu, mutta valitettavasti se iso asia, mikä tällä hetkellä ontuu, niin on kaikkien näiden hyvien asioiden toteutus Euroopassa. Meillä on mahdollisuus ja itse asiassa velvollisuus päätöksentekijänä nostaa meidän tavoitetasoa ympäristöystävällisyyden, käyttäjälähtöisyyden kuin myös sitten tämän digitalisaationkin osalta. Ja ennen kaikkea laittaa se Viminkin toivoma isompi vaihde päälle. Me ollaan töryytetty sillä ykkösvaihteella vähän, vähän liian pitkään ihan jo Euroopan kilpailukyvynkin näkövinkkelistä. Parasta aikaa <clears throat> meillä käydään maailmassa globaalia kisaa siitä, kuka tulee asettamaan uudet standardit liikenteen uusille mobiililaitteiden paikannuksen, uusien maksamisjärjestelmien, niiden muotojen yleistymiseen perustuviin ratkaisuihin. Käyttäjäpotentiaali on maailmanlaajuisesti valtava, satoja miljoonia ihmisiä. Euroopassa me nukumme vielä ikävä kyllä aika lailla ruususen unta ja toivotaan tämän tavallaan digitalisaatiopeikon väistyvän silmät sulkemalla, kun me emme näe sitä, niin sitä ei ole olemassa. Ja uusien palveluiden mahdollistaminen on mielestäni ennen kaikkea niin kuin käyttäjän, kuluttajan ja kansalaisen äänen kuuntelemista, sillä jo tänä päivänä erilaisten uusien liikennemuotojen väliin sijoittuvien palvelujen käyttäjiä on kymmeniä miljoonia ympäri Eurooppaa joten sitä kysyntää riittää, kunhan me pystyttäisiin mahdollistamaan tarjonta ja mahdollistamaan niiden palveluiden kehittyminen. Nyt olisi syytä meidän kaikkien rohkaista toimialaa synnyttää aitoja eurooppalaisia innovaatioita meillä liikenteeseen ja mahdollistaa niiden innovaatioiden pääsy markkinoille. Meidän täytyy, kuten olen varmaan jokaisessa puheenvuorossani sanonut, antaa näille uusille innovaatioille tilaa, ja sitä työtä varten meidän täytyy vähän avartaa tätä korvien väliämme, eli antaa niille uusille, uusille systeemeille mahdollisuus ja avata liikenteen sääntelykehikkoa niin, että uudet innovaatiot, uudet tulokkaat toimijat saavat riittävästi tilaa, pitäen kuitenkin huoli siitä, että totutut korustandardit, ympäristöstandardit, kuluttajien ja työntekijöiden oikeudet säilytetään ja toimijat on yhdenvertaisia keskenään. Ja siinä on itse asiassa sellaiset perusaskelmerkit, jotka jos me pystyttäisiin laittamaan kuntoon, niin me voidaan me edetä kohti fiksua eurooppalaista liikennepolitiikkaa. Ja niin kuin olen aikaisemminkin sanonut siitä, että kun meillä on tulevaisuudessa todennäköisesti aina vaan vähemmän ja vähemmän rahaa käytettävissä, niin meidän on pystyttävä käyttämään sitä älykkyyttä, fiksuuttamme entistä enemmän hyväksi. Me tullaan toimittamaan yksityiskohtaiset esitykset myöhemmin Vimille, mutta kiinnittäisin huomiota muutamaan kohtaan tässä asiakirjassa, josta toivoisin jo tässä vaiheessa vuoropuhelua. Asiakohdassa yksi keskitytään hyvin yksityiskohtaisesti ulkosuhdeasioihin kun mielestäni meidän pitäisi näiden ulkosuhteiden lisäksi pohtia myös Euroopan sisäisen liikennejärjestelmän kehittämistä, sen integrointia talouteen ja yhteiskuntaan kokonaisuutena. Eli suhteet ulos on hyvä asia, mutta suhteet sisään, koko se eurooppalainen järjestelmä ja sen sisäisen toiminnan ongelmat, niiden ratkaisu. Ja sitten tämä Tube Transportation System kohdassa 3D, missä, mistä Vim toivokin puheenvuoroja ja kommentteja, niin näen niin, että, että se on aika irrallinen ja infra edellä menevä lähestyminen ottaa huomioon, että meillä on monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja ja malleja tämän tube transportationin rinnalla. Eli siinä pitäisi olla sitten laajempi lähestymiskulma ja katsoen kaikkia niitä yleisiä trendejä, mitä on nousemassa – nousemassa, mitä ei ole aiemmin huomioitu liikennejärjestelmän kehittämisessä. Sitten liikenteen automatisoituminen kaikkien liikennemuotojen osalta on sellainen, mikä pitäisi ottaa huomioon. Se puuttuu tällä hetkellä tästä. Ja sen lisäksi nyt olen viime huolestunut, me ollaan unohdettu yksi iso asia, ei ole varmaan siitä isommin edes puhuttu, mutta kävely ja pyöräily liikennemuotoina on tipahtanut nyt kokonaan kärryiltä pois ja eurooppalaisen kansanterveyden näkövinkkelistä meidän niin suomalaisten kuin hollantilaistenkin pitää muistaa ajaa kävelyn ja pyöräilynkin asiaa. Että kiitoksia. Vielen Dank. Das Wort hat... Paljon kiitoksia seuraavana Bas Eickhout. Yeah, yeah. <laughs> surviving the bike this. Niin, hollantilainen taas. Niin, ja selvisin kauheasta liikenteestä, vaikka pyöräilinkin. Oikein paljon kiitoksia tästä asiakirjasta. Tästä on jo keskusteltukin ja silloin esittelin aika lailla ympäripyöreitä kommentteja. En lähde sitä enää tekemään, mutta uskoakseni kollega Fannekamp onnistui keskittymään olennaiseen tekstissään – kun tarkistuksia tulee meidän puoleltamme, niin me korostamme tätä kiireellisyyttä. Jos liikenteen tulevaisuutta tarkastellaan, niin oikeastaan vain ainoastaan liikenteen puolella päästömäärät ovat kasvaneet suhteessa muihin aloihin. Me olemme matkalla kohti vähähiilisyyttä ja se pitäisi näkyä myöskin liikenteessä ainakin selkeämmin tässä tekstissä. Ja mitä tulee tähän modal shift-asiaan, oikeastaan kaikki siitä puhuvat, mutta käytännössä sillä saralla ei tapahdu oikeastaan mitään. Siitä voidaan puhua vaikka ja kuinka paljon, mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että silloin kun uutta arviota tulevasta liikenteestä tarjotaan, niin se ei ole mikään, mikään mitään sellaista tyhjänpäiväistä höpötystä, vaan jotain konkreettista. Eli me esitämme omia, omat tarkistuksemme ja keskitymme tähän modal shift-asiaan ja hinnoitteluun. Ja jos katsotaan erityisesti tätä hinnoittelukysymystä, niin kyllä meidän täytyy lähestyä asiaa hiukan provosoivammin. On sanomattakin selvää, että sillä on vaikutuksia – jos se on kilometripohjainen, eli rokotetaan käytöstä eikä ajoneuvon omistajuudesta, vaan käytöstä, niin silloin meidän täytyy vain katsoa, että miten nämä välineet, jotka ovat kustannusten internalisoimiseen liittyviä välineitä, niin miten se käytännössä toteutetaan? No, tähän liittyviä kommentteja on tulossa meiltä, puo- meiltä päin. Ja sitten jos katsotaan eri liikennevälineitä, niin kyllä minä uskon, että kiele, tätä sanamuotoa voidaan vielä tiukentaa. Tällä hetkellähän hinnoittelu on välineiden välillä hyvinkin epäreilu. Jos katsotaan ilmailua, niin se, siihen ei päde mitkään säännöt oikeastaan millään muotoa. Siihen täytyy puuttua. Jos haluamme rehtiä kilpailua eri liikennevälineiden välillä, niin silloin meidän täytyy varmistaa, että hinnoittelukin on rehtiä ja otetaan huomioon kustannukset kaikilla liikenteen aloilla. Mutta näin ei todellakaan tehdä ja silloin kilpailu vääristyy ja siihen täytyy puuttua tiukkasanaisemmin. Me tulemme siihen liittyen laatimaan tarkistuksen. Katsomme tietenkin ilmailua, sillä kerosiinivero ei ole tässä mukana, lentolippujen alvi ei ole tässä mukana, kaikki nämä poikkeukset ja muut. Ja sitten vielä ikä on työskentely mahdollisen ehkä joskus 2020 tai myöhemmin tulee jotain ja sitä rataa. No hei, halo, kyllä meidän pitää toimia hiukan ponnekkaammin. Me ainakin tartumme tähän. Ilmailu on ollut kyllä liian pitkään tällä poikkeuslistalla. Jokaisen pitää maksaa kunnon hinta, reilu hinta, kilpailun pitää olla reilua, jotta ihmiset voivat todellakin valita eri vaihtoehdoista. Ja tällä hetkellä me tiedämme, että jotkut liikennemuodot ovat tiettyjen päätöksentekijöiden suosiossa. Esittelijälle Fanny Kampille yksi kysymys. Me emme vieläkään sano sitä, että miten sitovat tavoitteet lyötäisi lukkoon vuoden 2020 jälkeen, mutta sitovia raja-arvoja ollaan luomassa, lyömässä lukkoon merenkulun alalla. Miksi näin? Me kannatamme tietenkin sitovien tavoitteiden käyttöönottoa, mutta miksi vain ainoastaan yhdellä alalla, jos me haluamme liikennealalla kohdella kaikkia liikennemuotoja tasaväkisesti. Tässä nyt puhutaan vain ainoastaan meriliikenteestä. Mitä muihin kohtiin tulee, niin tarkistuksissamme tulemme huomioimaan muun muassa sen, että kaikkea myöskin EUn ulkopuolisten toimijoiden pitäisi noudattaa olemassa olevia raja-arvoja ja sitovia tavoitteita. Meillä on olemassa kansainvälisiä standardeja tavoitteita. Jos katsotaan biologista monomuotoisuutta käsittelevää asiakirjaa, niin me haluamme välttyä siltä, että biologinen monimuotoisuus häviää. Siitä pitää pitää kyllä vain kiinni. Eli siinä muutama asia, jotka halusimme ottaa vielä esille, mutta kuten sanottu, me keskitymme kyllä tähän hinnoitteluun ja model shiftiin. Me haluamme, että se käytännössä toteutuu. Ja haluan välttyä siltä, että viiden vuoden kuluttua, kun kollega Wim van de Kamp on täällä jo 11 vuotta paikalla ja hän laatii taas jonkun tekstin, jossa sanotaan, että oikeilla jäljillä ollaan, mutta ei vielä ihan perillä. Toivottavasti viiden vuoden päästä teksti on vähän positiivisempi, joten toivottavasti teksti tältä osin paranee ja Kiitoksia Seuraavana Peter Lundgren. Tack för ordet. Eh, Kiitoksia puheenvuorosta puheenjohtaja. Ja, tämähän on hyvä ja tasapainoinen eh, mietintöluonnos. Sarah Van de Kampin kynästä lähtöisin. Lisää täyden, täydennyksen tarvetta tietenkin on. Mehän tiedämme, miten tärkeitä hyvin toimivat liikenneyhteydet Euroopalle ovat ja markkinoiden toimivuudelle ovat sen vuoksi olisi tärkeää myöskin tässä mietinnössä sitten hiukan tarkastella byrokraattisten esteiden poistamista. Me tarvitsemme esimerkiksi selkään linjan kapotaasisääntöjen väärinkäytön ehkäisemiseksi. Me pitää ajatella tätä kilpailutilannetta ja myöskin sitten lentoliikenteen tukiaistilannetta, valtion tukitilannetta. Meiltä on luvassa tukku muutosetyksiä näihin sosiaalisiin seikkoihin yhä enemmän euro EUsta on tulossa sääntöjä, mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän on lisääntyy myöskin väärinkäytösten vaara, niin kuin juuri tämä kapotaasin. Sen vuoksi parlamentin tehtävänä on pyrkiä kitkemään kaikki, kaikki väärinkäytökset kuljetus- ja sektorilta. Nämä pitäisi saada sitten vallitsevaksi tilanteeksi tämä sääntöjen noudattaminen, sosiaalinen dumppaus, jota suuret kuljetus, kuljetusliikkeet sitten harjoittavat, johtavat siihen, että tällaiset pienet, pienet toimijat sitten, jotka pyrkivät noudattamaan sääntöjä ja maksamaan kunnollista palkkaa, jos joutuvat antamaan tilaa sitten näille muille esimerkiksi juuri ympäristöystävällisimpien kuorma-autojen ostaminen käy mahdottomaksi näille yrityksille. Me, me tarvitsemme tiukkaa lainsäädäntöä, jotka sitten panevat stopin näiden ei-vakavasti otettavien toimijoiden tielle ja väärinkäytöksille. Toivottavasti kaikki me sitten voimme osallistua siihen, että saadaan hiukan järjestystä tähänkin pesään. Vielen Dank. Das waren die Paljon kiitoksia siinä esittelijän ja varjoesittelijöiden kommentit. Monia puheenvuoropyyntöjä on esitetty, joten minun on rajoitettava puheaikaa kahteen minuuttiin, jotta aikataulu pitää jotakuinkin. Kollega Nielsen, kaksi minuuttia. Tack så mycket. Då ska jag vara väldigt eh, kort eftersom jag bara har eh, två minuter. Ja. Eh, lyhyestä virka tämähän on hyvä tasapainoinen mietintöluonnos on tärkeää, että keskitymme kestävään liikenne, liikennepolitiikkaan, joka sisältää myöskin tämän sosiaalisen ulottuvuuden. Ensinnäkin oikeudenmukainen kilpailutilanne äh, kaikkien liikennemuotojen välillä. Äh, joulukuussa hyväksyimme päätöslauselman näistä EUn mustista listoista ja enemmistön äh, äänellä totesin, totesimme, että pitää saada liikenneturvallisuuden nimissä tämä nämä väärinkäytökset ja ja fusku maantieliikenteessä kuriin. Esimerkiksi tämä kapotaasisäännöt ovat siinä tässä aika tärkeässä roolissa. Se on, tämä on nyt hyvä, että nämä tulevat jälleen esille, koska tällä tavalla me saamme sitten jakoisessa jäsenmaassa suurimman osan näistä huijareista aisoihin. Samoin työtäiset kytkennät sitten ää, ää, tällaista äh, kytkökset äh, äh, yritysmuotojen ulosliputusten lentoturvallisuuden ja tämmöisten vakiinnuttamiseksi korkealle tasolle. Lentoliikenteen turvallisuudesta on puhuttu paljon ja mitä enemmän ja enemmän näitä asioita sitten selvitetään ja selvitellään sitä kautta sitten parantuu varmasti liikenne, turvallisuus, kuten maantieliikenteenkin turvallisuus. Kolmannekseen kysymys on ympäristöystävällisemmästä multimodallisuudesta. Sitä ei kannata tietenkään unohtaa eh, eh, eh, yksi seikka. Minähän olen näistä tällaisista strategisista ja, ja myistä tasa-arvokysymyksistä vastaava, ja se on erittäin mm, tässä tässä, mm, tässä, tällä saralla. Täällä on liikaa äijä ja muija aivan liian vähän. Vielen Dank. Olen kiitoksia seuraavana kollega Vodalova. Kiitos puheenjohtaja. Yritän noudattaa minulla annettua aikaa, niin kuin kollega, joka oli aivan loistava tässä Mietinnössä on paljon asioita, jotka kulkevat oikeaan suuntaan. Tässä halutaan lähestyä sellainen lähentyminen, mitä halutaan vahvistaa keinoja ja täsmennetään uudet tavoitteet. Se on ihan hyvä mahdollisuus, jotta voimme vahvistaa eurooppalaista liikennepolitiikkaa, jos ajatellaan näitä modaalisuutta kilpailuista eri liikennemuotojen välillä, miten sovelletaan käyttäjä maksaa, saastuttaja maksaa periaatetta, niin mietintö on hyvä, kulkee hyvän suuntainen, konkreettisia toimenpiteitä ehdotettu myös infrastruktuurin tarifioinnista ilman mitään vahvaa poliittista sitoutumista. EU ei voi päästä tavoitteisiinsa. Ja tässä vaiheessa mikään lainsäädännön aloite ei voi jäädä syrjään. Jos me haluamme kaksinkertaista julkisten liikennepalvelujen tarjouksen, on hyvin kunnianhimoinen tavoite ja sitä pitää täydentää valkoisella kirjalla, jos otetaan tarpeeksi huomioon keskeistä roolia, joka on julkisella liikenteellä. Olen erittäin iloinen siitä ehdotuksesta, jos halutaan raamittaa eurooppalainen eurooppalaisten raskaiden ajoneuvojen CO-päästöt, jotta sit voidaan sitä täydentää olemassa olevaa säännöstä, mutta kuitenkin useat kohdat pitää ottaa uudelleen esille. Ensinnäkin se on jo sanottu monien kollegojen toimesta, Jens puhui sosiaalisista kysymyksistä, ei pidä unohtaa <clears throat> liikenteen rooli sosiaalisesti inklusiivisena tekijänä myös. Jokaisella on oikeus liikkuvuuteen, jokaisella on oikeus julkisen liikenteen, jolla taistellaan sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Se pitää myös näkyä näissä suurissa eurooppalaisissa poliittisissa liikennetavoitteissa. Jos me haluamme tunnustaa sen velvoitteen julkiseen palveluun, jolla tarjotaan kansalaisille ei syrjivää liikennettä, liikennepalvelua, se on keskeinen ehto, jota ei pidä aliarvioida, koska sillä on oma paikkansa, kun lähdemme uudelle tulen tarkistamaan valkoista kirjaa. Me haluamme sosiaalisen koodiston. Se on erityisen mielenkiintoinen ehdotus. Siitä pitää täydentää ja syventää. Sitä pitää kesku, siitä pitää keskustella työmarkkinaosapuolten kanssa. Meidän pitää myös muistaa olemassa olevat eurooppalaiset säännöt, jotka ovat jo toiminnassa. Ihan nopeasti vielä myös COP21 panoksista meidän täytyy saada käännökset lainsäädäntöehdotuksista, lainsäädäntöehdotuksista ja valkoista kirjasta, jolla halutaan vähentää 60 prosenttia CO2-päästöjä. Kiitos. Danke sehr. Zu zweit hätte da genau vier Minuten. <laughs> Jetzt ist Josh Bach. Oikein paljon kiitoksia. Neljä minuuttia tuohon olisi mennyt normaalia puhetahtia käyttäen. George Bach, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia George Van Kampille tästä eh, hyvästä valmistelutyöstä. Mielestäni täällä on lausuttu jo tärkeitä hyviä asioita, joten minun ei tarvitse toista kaikkea, vaan otan esille tämän yhteismodaalisuuden tulevien vuosien aikana sen merkitys tulee kasvamaan entisestään, eli että eri liikennemuodot toimivat paremmin yhteen, infrastruktuurin täytyy sopeutua toisiinsa ja mitä tulee myöskin tähän lippukysymykseen, sekin täytyy hoitaa kuntoon. Meidän täytyy myöskin vaatia sitä, että kun puhutaan sosiaalisista ja työmarkkinapoliittisista kysymyksistä, niin nekin täytyy huomioida – ja myöskin lainsäädäntöä on harmonisoitava ja katsoa, miten kehitys on edennyt. Tällaista analyysityötä on tehtävä ja tämän analyysitoiminnan pohjalta on laadittava ehdotus. Tällä hetkellä me oikeastaan olemme väsittämässä tilannetta koko liikennealalla kiskoilla tiellä, joka tapauksessa ilmassa sosiaaliset standardit ovat laskevat. Mutta sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä yhtä tärkeä kuin turvallisuus, ja se on tarpeen, jos haluamme varmistaa, että meillä on päteviä henkilöitä puikoissa. mitä tulee eri liikennemuotoihin ja aloihin, komissio tulee esittämään omat ehdotuksensa, mutta me tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan, eli eräänlaisen matkustajien oikeuksien peruskirja, eli minkälainen oikeus korvauksiin on olemassa ja mitä on tehtävä, jotta eri liikennemuotojen välillä kilpailu on rehtiä. Ja sitten mitä tulee putkikuljetuksiin, niin meidän täytyy myöskin katsoa, miten näihin miehittämättömiin lennokkeihin puututaan, koska logistiikkapuolella niiden merkitys tulee kasvamaan entisestään. Kiitoksia. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przede wszystkim dołączam się do wszystkich słów podziękowania dla Imawan. Kiitoksia. Haluaisin onnitella ja kiittää esittelijää hyvästä työstä. Muutama kommentti. Ensinnäkin kohta C, missä toteatte, että eurooppalainen äh, liikennepolitiikka on äh, kärjessä noin ma- maailmanlaajuisesti tai äh, mm, mutta siinä pitäisi kuitenkin vielä täsmentää mitä, mitä tulee tähän kilpailukyvyn säilyttämiseen liikennesektorilla, haluaisin tätä vielä täsmennettävän. Eli että mitä aiemmassa vaiheessa on tehty ja millä tavalla se voi meidän elämisen laatuamme parantaa. Liikenteen pitäisi nimenomaan kyetä auttamaan meidän elämän, elämän, elämisen tasoamme, niin kuin sen pitäisi. Kysymys kuitenkin näistä tietulleista Ranskassa, äh, Ranskassa ja Saksassa 8-9 euron suuruusluokassa. Tällä tavalla, tällä tavalla integraatio paranee vai vaiko päinvastoin. Tämä asia, asiakirja äh, näyttää siltä, että, että se elämä äh, menee eri suuntaan kansa, kansalliset järjestelmät ja päättäjät liikennepolitiikan toimijoina ansaitsevat enemmän huomiota. Valkoinen kirja, kansallisella tasolla siis valkoinen kirja tietysti, on validi e, jäsenmaissa, eli vai onko. Inte, inte, integroitu järjestelmä, esimerkiksi ö, ö, rautatieliikenteen taksat, millä tavalla me saisimme nämä paremmin reilaan. Tällaiset eriarvoisuus tulisi poistaa. Se on hyvä, että se on tässä kohdassa seitsemässä nyt ja meillä on tämä Junkerin suunnitelma tarjosi siihen mahdollisuuden, niin kuin sanotaan. Mahdollinen on hyvä sana tietysti. Miten se sitten kohdan seitsemän mukaisesti toteutuu, millä tavalla se sitten tulee riippumaan itse päättäjistä. Hyvä asiakirja kaiken kaikkiaan ja siitä onnen toivotukset ovat paikalla. Ja näin sitten muutosehityksiin varmaan saamme sitä vielä terävöitetyksi niin, että komissio voi riittävällä tavalla sitten toimia. Liikennepolitiikka on ydinpolitiikkaa Euroopassa. Danke sehr. Jetzt Dieter Koch. Paljon kiitoksia. Seuraavana Dieter Koch. Paljon kiitoksia, onnittelut ja kiitokset sinulle Vim tästä erinomaisesta tekstistä. Muutama kommentti. Viittaat liikenteeseen puhumalla taloudellisesta tekijästä, mutta meidän täytyy varmistaa, että ihmiset, erityisesti vammaiset ja vanhukset ovat tässä myöskin mukana. Meidän täytyy näitä apujärjestelmiä kehittää ja vaatia niitä tarjottavaksi huokeina lisälaitteina. Mitä tulee sitten tämän tutkimukseen ja kehitykseen, niin me tarvitsemme kestävää suunnittelujärjestelmää ja kuljetusten ja tuotantojärjestelmien älykkääseen yhdistämiseen. Mitä tulee sitten tähän autonomiseen ja puoliautonomiseen matkantekoon ajamiseen, tämä ei ko- kovinkaan selvästi tässä vielä avaudu, joten tätä täytyisi vielä tarkentaa. Kiitoksia. Ja seuraavana kollega Ertuk. Kiitokset esittelijälle. Tämähän on hyvä paperi. Tässä on oikeita tärkeitä asioita nostettu esille. Muutama seikka tässä parissa minuutissa Tämä esille. Ensinnäkin pidän erittäin tärkeänä ja hyvänä sitä, että, että valko, valkoisen kirjan 2011 tavoitteet on tässä mainittu jossa äh, tavoitellaan tällaista kestävämpää äh, liikkuvuutta niin, ja vähemmän onnettomuuksia maan teille. Ja myöskin sitten äh, TNT-verkoston uusiminen liikenneväline ystävällisemmäksi on, on tervetullutta. Niin ikään ilahduttavaa oli, oli tämä kaksinkertaistamiseksi, julkisen liikenteen kaksinkertaistaminen 2030 mennessä tässä yhteydessä olen kuitenkin sitä mieltä, että, että me tässä voimme vähän sälyttää enemmän vastuuta jäsenvaltioiden kannettavaksi, että pystyvät sitten ryhtyvät investoimaan enemmän julkisen liikenteen kehittämiseen. E, tämä, jos tämä kaksinkertaistaminen, joka on tavoittelemisen arvosta, ei toteudu missään tapauksessa muuten ilman kapasiteetin merkittävää lisäämistä niin ikään ilahduttavaa oli, sekä kun ymmärsin tulkinnasta oikein, eli tämä, nämä äh, äh, sosiaaliset ja kustannukset otettaisiin tarkemmin tärkeämpänä tekijänä huomioon liikennepolitiikasta päätettäessä. Yksi yhden seikan haluan vielä nostaa tämä modalisuuden, sitä tietenkin tuemme siinä. Äh, sillähän, siinä on kysymys kaikkien järjestelmien yhteiskäytön optimointi eikä vain yhden, moda, yhden moduksen. Jos ajatellaan tätä liikennemuotojen suosituimmuuksen vaihtamista esimerkiksi vaikkapa raideliikenteeseen maantieltä rahtikuljetuksen osalla. Tää, tässä tää, tässä vielä perään kuulutan vähän selvettä, selvennystä esimerkiksi juuri ajatellen 2011 valkoisen kirjan tavoitteen asettua. Kiitoksia seuraavana kollega Selinova. Ja jsem vás stínovou spravodaj, spravodajkou eh, ke zprávě Matthew Grošil Bílek. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Mitä tulee Grossin tekstiin, se oli aikanaan hyvä ja nyt haluan kiittää esittelijää tästä mahdollisuudesta analysoida sitä, miten olemme päässeet etenemään ja mitä jatkossa pitäisi tehdä. Ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa sen suhteen, että meidän täytyy todellakin huomioida liikennesektorin työntekijöiden sosiaaliset oikeudet ja työskentelyolosuhteet. Muutama konkreettinen kommentti. Voin olettaa, että edessämme on vielä yksi tehtävä hoidettavana. Eli erojen poistaminen jäsenvaltioiden infrastruktuureissa. Sitähän alueellinen ja paikallinen kohesio tarkoittaa. Sen merkitys on huomattava. Mitä tulee sitten liikenneturvallisuuteen, niin toden totta, olen samaa mieltä sen suhteen, että liikenneturvallisuus on varmistettava eri toimenpitein, käyttäen hyväksy myöskin uusia teknologioita. Mutta mehän haluamme, että ihmiset käyttävät kestävämpiä välineitä myöskin kaupungeissa, joten se edellyttää, että liikenne on turvallista ei ainoastaan kaupunkialueella, vaan kaikkialla, kun puhutaan lähiliikenteestä. Me tarvitsemme turvallista infrastruktuuria myöskin jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Sitten yksi asia, joka on ehkä tästä pudonnut pois. Täällä ei puhuta sellaisista bussijärjestelmistä, joita käytetään Tsekin tasavallassa kaupunkiliikenteessä. Kiitokset kollega Lun. Um, Kiitoksia muiden tavoin. Minäkin on, onnittelen Vimdekampia tässä vaiheessakin äh, jo äh, erinomaisen selkeästä äh, mietinnöstä. Muistettakoon, että tässä arvioidaan valkoisen kirjan sisältöä Eli sit, voidaan miettiä nimenomaan siltä kantilta, että mitä edellisen jäljiltä on tapahtunut ja mitä on jäänyt tapahtumatta ja millä tavalla me sitten pystyisimme valjastamaan esimerkiksi teknologian ja tutkimuksen paremmin äh, liikennepolitiikkaa palvelemaan. Tätä kannattaa pitää mielessä. 80 prosenttia väestöstä asuu jo kaupungistuneella alueella. Siinä tietysti julkinen liikenne on äh, erissä, erittäin avan tärkeässä osan kävely, kävelyreittien, jalankulun ja pyöräilyn helpottaminen, bussit, äh, kaistat, tämän tapaiset ovat tietenkin tässä avainosassa ilmailuliikenteen osalta on vielä paljonkin tehtävissä. tehtävissä. Sieltä voimme poimia tiettyjä epäonnistuneita ratkaisuja, joita on siitä sitten välttää jatkossa. Tämä on kaiken kaikkiaan potentiaalia on valtavasti olemassa tiettyä ja jos ajatellaan esimerkiksi kilpailua tuolta Persilahden maiden suunnalta, on kannat, kannatettavaa todellakin ajatus tästä ilmailuliikenteen vuoropuhelusta, koska tässä kilpailu on, edellytykset ovat pahasti nyt vääristyneet. Tämä, muutkin puhujat ovat jo ottaneet tämän esille, eli että me yritämme ajatella tätä tilannetta noin myöskin maailmanlaajuisen liikenteen valossa. Tässä on kysymys paitsi työpaikoista, myöskin valtion tuista, niiden sääntelystä ja kaiken, kaiken toiminnan valvonnasta sekä komission että meidän toimimman toimistamme Vuoropuhelu tulee tässä näyttelemään erittäin tärkeää roolia minun kotikaupungissa Dublinissa siellä lentokoneita arabimaista liikennöi tiuhaan vievät äh, matkustajia lähitään ja Australaasiankin asti. Ja väki tuntuu ihan tyytyväisenä matkustavan näillä koneilla. Eli äh, ei siinä mitään. Sen, sen vuoksi äh, tilanteen sel, selkiyttäminen ja vuoropuhelu on tärkeää, vaan myös mer, merikuljetukset ja, ja siellä tarjoutuva väyläpotentiaali on niin ikään valjastettava, kun ajatellaan vaikka TNT-verkostojen keskin näistä yhteen, yhteen kytkemistä. Tämä oli ovat lyhyet ja nopeat kommenttina. Kiitoksia. Seuraavana kollega Deli. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Viimeksi kun keskustelimme asiasta, niin muistutin teitä jo siitä, että mielestäni tämä teksti on tasapainoinen en halua tässä tuhrata aikaa, vaan toteaisin yhtäältä seuraavaa. Mielestäni on hienoa, että tekstissä viitataan inhimilliseen tekijään, eli inhimilliseen ulottuvuuteen. Ja onkin tärkeää korostaa, että komissio komissio tekee tärkeää työtä. Oikeudellinen kehys on hyvin keskeisellä sijalla. Ja ehkäpä meidän tulisi tekstissä vielä todeta, että nämä määräykset, niiden olisi oltava läpinäkyviä. Yhtä lailla tärkeää on ennustettavuus näiden sääntöjen osalta. Näin voidaan tehostaa innovointia ja tukea yrityksiä. Mitä tulee sertifiointijärjestelmään, niin se on tärkeää ja yhtä lailla tärkeää on tälläkin saralla ennustettavuus. Tällainen vetoomus komission suuntaan. Ja sitten infrastruktuurin kehittäminen. Olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla asian tiimoilta, mutta ehkä muutama terminologinen huomio. Kun katsotaan englanninkielistä tekstiä, niin täällä viitataan sanoin missing link, mutta meidän pitäisi puhua myöskin umpikujista tai ongelmakohdista. Kysehän ei ole vain ja ainoastaan unionin sisäisistä toimintamahdollisuuksista, vaan myöskin unionin naapurivaltiossa tapahtuvasta toimintamahdollisuuksista. TEN-T-määräyksillä tulee olemaan vaikutusta myöskin Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Van Miltenberg. Okay. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä heidän tekemästään työstä. Yksi asia, joka liittyy ilmailuun. Tässä tekstissä perään kuulutetaan ilmailualan vuoropuhelua Persialahden maiden edustajien kanssa – nyt kysyisinkin esittelijältä, että miksi tässä ei viitata Turkkiin laisinkaan. Turkki on tärkeä uusi kasvava markkina-alue, joka on tärkeä eurooppalaisille toimijoille. Ja viittaan tässä myöskin Istanbulin lentokentän kehittämiseen ja ilmailun kehittämiseen ylipäätään Turkissa. Joten kyllä me tarvitsemme tässäkin avoimuutta, joten kysyisinkin, että miksei Turkkia maita laisinkaan. Ja toivottavasti komissio ottaa uudessa ilmailustrategiassaan asian esille. Eli ei katsota vain ainoastaan tätä puolustuskannalla olevaa toimintaa. Meidän täytyy toimia myöskin ikään kuin hyökkäävämmin proaktiivisemmin EUn täytyy toimia, kun uusia markkinoita esimerkiksi Aasiassa avautuu. Siitä olisi hyötyä matkustajille ja yrityksille myöskin, jos toimintaa laajennettaisiin Aasian markkinoille. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana kollega Meselier. Je participe avec tous mes collègues à... Olen kaikkien kollegojen kanssa samaa mieltä, että tässä on tehty loistavaa, loistavaa työtä. Hän ansaitsee kohteliaisuudet. Metodia synteesi on ihan hyvä. Hän on osoittanut suurta taitoa. En tässä lähde lisäämään paljon enää tähän keskusteluun. Ihan pieni pahoitteluni vain, koska tässä työasiakirjassa on hyvä kohta eurooppalaisesta maantieliikenteestä, sen maailmanlaajuisesta ympäristöstä ja yhä kovenevasta kilpailusta, johon se on joutunut. Tämä on tärkeä aspekti valkoisessa kirjassa. Se pitäisi löytyä myös tästä mietintöluonnoksesta ja haluaisin, että se olisi vähän voimallisemmin esillä, jos puhutaan kilpailusta. Ei ole kyse kilpailusta, jota harjoitetaan selkeiden sääntöjen perusteella. Vastavuoroisuus on tärkeää. Kaikki maailman yritykset törmäävät ongelmaan. He ovat myös toimijoita eurooppalaisilla markkinoilla. Kun eurooppalaiset yritykset pääsevät maailmanlaisille markkinoille, niin ovat olosuhteet samat. Meillä on myös mm, katson erittäin myönteistä ehdotusta. Se voisi olla vähän prospektiivinen kuin poliittinen. Meillä on tässä nyt takarajana 2050. Me haluamme ottaa huomioon teknologiat, jotka voisivat kehittyä siihen mennessä. Se on hyvä mutta minä työskentelen tällä hetkellä miehittämättömien lennokkien piirissä. Me nyt tässä olemme menettämässä vähän ajatusta liikenteen automatisoitumisesta. Siinä on kyse suunnattomasta kehityksestä. Älykkäät autot jo kehittyvät, jotka ajavat itse ilman ja lennokit, jotka jotka kohta voivat toimia ilman inhimillistä ohjausta, on kyse hyödykkeistä. Tämä automatisointi on hyvin pitkälle vietyä ja ää, mietinnön laatija, joka tuntee alan hyvin, on tehnyt hyviä kommentteja. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä tilanne kokonaisvaltaisesti enemmän huomioon. Meidän pitää paremmin käyttää energiaa, paremmin, vähem, säästää, säästää vähemmän. Myös monet ammattialat, ammattikunnat katoavat tässä. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka tulisi huomioida. Kiitos. Kiitoksia. Minulle on viimeinen puheenvuoro. Kiitän tietenkin itsekin Wim tästä asiaa kirjasta. Haluan korostaa sitä, mitä äsken täällä on Pärtä totesi, eli että esimerkiksi ilmailuliikenteessä tilan, kilpailutilanne on aivan vääristynyt. Siellä muuallakin on, muuallakin on, mitä tulee esimerkiksi vaikka rakennerahaston 6 prosenttia menee teille ja, ja vain paljon vähemmän, 20 eh, prosenttia esimerkiksi rautatieliikenteeseen. Jos ajatellaan tätä ilmastonsuojelusta eh, tilannetta, jos investointivarhat menevät ihan väärään kohteeseen, se kokonaistilanne vaan heikko. Tässä pitää komissiolta jonkinlaista suunnitelmaa, millä tavalla tätä rajoitetaan. No toki eh, jokin tukipolitiikkaa täytyy harjoittaa, mutta oikean suunta Helsingistä on tutkittu, että yksi, yksi yksi euro infrastruktuuriin tuottaa kahdeksan euron katteen. Kaikki, kaikki ne, kaikki ne, kaikkineen. Tämä on paitsi tällainen ekologinen, myös ekonominen selkeä hyöty päästöjen vähentämisen kautta esimerkiksi esimerkiksi juuri monissa tilanteissa, kun näitä liikennemuotoja vaihdetaan, tämä on todella hyviä esimerkkejä. Tämä urbaani mobiliteetti esimerkki on hyviä satoja esimerkkejä siitä, mitä, mitä voidaan kopioida näitä siis Kööpenhaminassa 80 vuodessa on, on 300 prosentilla kasvanut pyöräilyliikenne. Esimerkiksi siellä polvet pyörällä siellä käydään töissä ja, ja, ja koulussa. Parikymmentä vuotta sitten olisi, olisi äh, naurettu tälle, että ei tällä, tällaista koskaan mitään tapahdu. Mutta tässä äh, Ber- Berlinissä on, on, on nimenomaan polkupyör, on myöskin polkupyörien määrä äh, kasvanut yli, yli puolella. Äh, Espanjassa samoin. Äh, Eli kaikkihan, kaikki on mahdollista. Meillä on tukku hyviä esimerkkejä, jotka sitten on vain kopioitavissa. Ja, tässä, ja me täh, täh, tähän suuntaan ollaan menossa, kun tällainen yhteismodalisuus on, on tietenkin hyvä, mutta tietysti voidaan kokonaan miettiä siirtymistä ihan aivan, aivan uudelleen liikkumistapaan vaikkapa autosta, autosta jalkakäytäville tässä teillä on tiet, vähän puitteita tälle modallisuuden vaihdolle. Sieltä komissio Olivia niin seuraavaksi ääneen. Kiitoksia herra puheenjohtaja kutsusta tänne ja kiitokset myöskin äänestystuloksesta ESIR-rahastoon liittyen. Se oli teiltä tärkeä merkittävä panos. Toivottavasti sen avulla, mitä pikimiten päästään yhteispäätösmenettelyyn varmistaen, että varas rahasto täydentää muita välineitä mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee valkoiseen kirjaan, niin en todellakaan pidä tätä hölynpuhe puhe, puhe tekstinä. Hän on kyllä viisella tavalla tätä tekstiä laatinut ja hän on saanut myöskin hyvin laadukkaita kommentteja valiokunnan jäseniltä ja keskustelu on osoittanut, että teksti paranee entisestään monilta osin. Komission puolelta voin todeta, että tärkeää on, että analyysi on vankalla pohjalla ja että lähestymistapa on valittu oikein, eli että keskitytään olemassa oleviin järjestelmiin ei lähdetä keksimään pyörää uudestaan, eli pyritään jatkumoa vaalimaan, katsoa, katsomaan sitä, mitä täytyy panna täytäntöön, eli keskitytään olennaiseen, ottaen huomioon korjaustarpeet, mikäli aikanaan tiettyjä asioita ei ole huomioitu laisinkaan tai liian vähän, kuten sosiaalinen ulottuvuus, tai sitten tehdään sopeutuksia tai päivityksiä huomioiden ne erinomaiset saavutukset, jotka on saatu aikaiseksi uusien palveluiden ja teknologisten ratkaisumallien käyttöönoton myötä. Komissio olisi halukas panostamaan vielä enemmän seuraavaan seikkaan. Täällä on jo viitattu sisämarkkinoihin ja sisämarkkinoiden ulkoiseen ulottuvuuteen. Se on keskeisellä sijalla – Kyse ei ole vain ainoastaan unionin sisäisestä toiminnasta, vaan myöskin siitä, että missä määrin meillä on reilut yhteydet muihin markkina-alueisiin ja miten EUn ulkopuoliset toimet voivat toimia unionin alueella. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että olemassa vireillä olevat prosessit saatetaan päätökseen, ei ainoastaan rautatiesektorilla, jolla on tehty erinomaista yhteistyötä. Meillä on tämä neljäs rautatiepaketti, mutta vielä tärkeämpänä pidän sitä, että meillä on selkeä satamapuitekehys. Satamat ovat talouden kannalta erittäin tärkeitä solmukohtia ja yhteistyökumppaneita silloin, kun logistiikkaketjua lähdetään Euroopassa kehittämään. Toinen asia tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyen on tietenkin selvää, että sosiaalilainsäädäntöä ei synny liikennepolitiikan kautta, mutta jos tämän tekstin kautta voidaan vahvistaa olemassa olevia aloitteita, joiden tarkoituksena on kehittää työntekijöiden työskentelyolosuhteita, niin mitä, mikä siinä, ja jos vielä työ, työn houkuttelevuutta voidaan lisätä, niin se olisi tietenkin hieno asia. Ja tietenkin pitää tarjota yhtäläiset toimintamahdollisuudet kautta alojen, eli ilmailuala, siihen liittyen tehdään suuria tarkistuksia tämän, tämän vuoden puolella ja sitten täällä viitattiin myöskin tieliikenteeseen, johon ensi vuoden puolella tehdään suuri muutospaketti. Ja sitten tämä kestävä lähestymistapa, tekstissä puhutaan aika ylimalkaisesti kestävyydestä, mitä tulee ilmastoon, ympäristöön, ne mainitaan, ja myöskin infrastruktuurin tehokkuus. Tässä yhteydessä mainitaan muun muassa huoltotyöt. Mielestäni tällä saralla turvallisuutta ja turva voidaan parantaa. Se, sitä kautta myöskin kehi, kestävyys tulee vaalittua. Ja tietenkin tämä kaupunkiulottuvuus täytyy huomioida, niin kuin täällä keskustelun aikana, aikana on jo sanottukin. Sitten neljäs aspekti, eli innovointi ja älykkäät järjestelmät, niin kuin tekstissä sanotaan – me uskomme tältä osin, että voitaisiin keskittyä tähän door-to-door lähestymistapaan ja varmistaa, että olemassa olevaa teknologiaa voidaan mahdollisimman nopeasti käyttää liikennesaralla. Niin kuin täällä on jo sanottu, yhtä lailla interoperabiliteettiin pitäisi keskittyä. Se on aina uudestaan uudestaan esille nouseva kysymys. Ja sitten vielä tämä automaatiokysymys. Jos me haluamme pysyä edelläkävijänä liikennesektorilla, niin kyllä meidän täytyy ponnekkaammin panostaa automaatioon. Näin olemme toimineet inno, ilmailun puolella Cesarin kautta, mutta me kaipaamme tietenkin poliittista tukea, jotta vastaavallinen ratkaisumalli myöskin muilla aloilla toteutuisi. Kiitoksia. Kiitoksia vielä esittelijän puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. On tietenkin hienoa niittää näin paljon positiivista palautetta, mutta kyllä niissä piilee myöskin eräänlainen velvoite, eli selkeä linjaus pitää säilyttää. ECR-kollegani, hän on jo poistunut salista, mutta hän, hän totesi, että kestävyystasoa laskettaisiin. Eli tästä kestävyystavoiteasettelusta hiukan e-, erkaannuttaisiin. Kollega Van Eekhout totesi, että meidän täytyy korostaa juuri kestävyysajattelua. No, minä yritän löytää tämän tasapainon sitten näiden kahden väliltä. Molemmat osapuolet halusivat, että oma näkemys näkyy, mutta kaikki lähtee tarkistuksista liikkeelle. 300 tarkistusta on jätetty, 50 jos ne keskittyisivät tähän varsinaiseen asiaan, niin silloin tekstistä tulee tasapainoinen. Claudia Tapadellin tavoin olen samaa mieltä, että voitaisiin tätä vaihtoehtoista energiaa lähdekysymystä, nestekaasua ja vetyä tarkastella yksityiskohtaisemmin. Innovaatiopotentiaali on huomattava Katsotaan, että asia mainitaan selkeästi tässä tekstissä. Mitä tulee sitten jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin, minä, te, Bas Eichhauk, olemme ahkeria pyöräilijöitä ja olen samaa mieltä, että jalankulkeminen voi korostua kaupunkiliikenteessä tulevaisuudessa. Kyse on siitä, että potentiaali on olemassa ja näin voidaan parantaa kaupunkiliikennettä. Sitten yksityisyyden suoja. Gesine Meissnerhan totesi, että varmistakaa myöskin yksityisyys. Toteasin siihen, että jos julkisessa liikenteessä on mukana, niin silloin yksityisyys on ikään kuin uhattuna – Eli silloin kun osallistuu liikenteeseen, niin silloin myöskin luopuu osittain yksityisyydestään. ik tämä tuli esille. Meillä on sitten vielä tämä rangaistusten ja sakkojen periminen rajat ylittävällä tavalla. Mut silloin kun puhutaan tällaisesta yhteisestä liikennealasta, niin silloin tietenkin tämä yksityisyyden suoja hiukan heikkenee. Mitä tulee sitten tähän Euroopan unionin sisäiseen toimivaltaan, muun muassa ilmailun alalla. Tämä on hyvä asia, mielestäni sitä tulisi korostaa tässä. Asia on vielä käsiteltävä, mutta mitä tulee sitten näihin korvamerkittyihin investointeihin, silloin kun puhutaan verotuksesta, niin minä kuulun klassisen linjan edustajiin ei voida aina korvamerkitä tiettyjä tuloja tiettyihin investointikohteisiin. Ymmärrän toki, mitä Gesine ajoi kommentillaan takaa. Sitten vielä siihen, mitä Bas Eichhout totesi. Ajoneuvon omistaminen on tällainen emansipatorinnon väline – Tietenkin olisi hyvä, jos kaupungissa olisi vähemmän autoja, mutta jos katsotaan Keski- ja Itä-Euroopan suuntaan, ja kun kävimme Turkissa ihan hiljattain, niin mehän tiedämme, minkälaisia ongelmia saattaa syntyä, kun liikaa henkilöautoja on tiellä. Mutta jos katsotaan maaseudun suuntaan, niin, niin emme tietenkään halua rangaista ketään siitä, että maaseudulla asuva omistaa oman auton. Mitä tulee sitten Bas Aikautin kysymykseen, miksi tässä käsitellään vain ja ainoastaan meriliikennettä? Niin kun puhumme kestävyyden tavoitteista, niin me totesimme, että ilmailu on erittäin suuri ongelma, koska se on kansainvälinen, hyvinkin kansainvälinen luoteeltaan. Me olemme havainneet, että meriliikenne on Euroopassa jäänyt hiukan taka-alalle. Tietenkin tilanne on parantunut, mutta me haluamme korostaa puhtaampia moottoreita, koska sillä saralla parantamisen varaa on tarjolla. Kollega Muselier, hän lähti jo salista, mutta hän viittasi muun muassa näihin lennokkeihin. No, niihin tullaan varmaankin vielä jatkossakin paneutumaan. Sitten kaupunkiliikenteeseen kuten kollega Ertug totesi, jäsenvaltioilla on melkoinen vastuu. Olen aivan täysin samaa mieltä kanssanne tästä. Kun katsotaan eri jäsenvaltioihin, niin tilanne on sellainen, että silloin kun saadaan hyvää aikaiseksi, niin se on kansallinen ansio, mutta jos jokin mättää, niin EU on syypää. Mutta kaupunkiliikenne on, jos mikä, niin subsidiariteettiperiaatteeseen liittyvä asia mitä tulee sitten näihin erityisiin linja-autoihin, joita löytyy tsekeistä, minä pidän niitä erinomaisina välineinä, mutta meidän täytyy tietenkin pitää tiukka linja tässä tekstissä yllä. Mitä tulee Etia ja Emiraateihin, niin tärkeitä asioita ja viime viikolla kollega Ertukikin kanssa me kävimme Turkish Airlinesin vieraina. Siellä puhuimme korkearvoisten edustajien kanssa. Toimitusjohtaja tietenkin esitti oman viestinsä, mutta se mitä kollega Tais totesi, niin on ihan paikkansa pitävää. Kiitokset myöskin komissiolle näistä kommenteista. Me jäämme nyt odottamaan tarkistuksia toivottavasti niitä ei tule liikaa. Älkää puuttuko jokaisen pilkun ja pisteen paikkaan, vaan yrittäkää keskittyä olennaiseen. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä ja varjoesittelijöille ja kaikille, jotka tähän keskusteluun osallistuivat. Näin avoin istuin tänään on saatu päätökseen ja jatkossa toimimme suljetuin ovin. Tämä eurooppalainen koordinaattori tarjokkaan kuuleminen. Niin, äskeisen ö, ö, muutosesitykset 20. päivä huhtikuuta puoleen päivän mennessä. Kiitos.